niin, käykää nyt jo paikoillenne. Meillä on toinen vaalikierros. Uusia ehdokkaita ei ole esitetty toiselle kierrokselle puhemiehen vaaleihin. Olen kuullut, että kaikki ensimmäisen kierroksen ehdokkaat pysyvät kisassa. Pyytäisin nyt, että jaetaan äänestysliput ja kirjekuoret. Les bulletins du vote. Sie kennen alle das Prozedere. Ich darf... Te tiedätte, miten tämä menee. Eli antakaa minulle sitten merkki. kun ääntenlaskijat ovat paikoillaan. Högmark nyt ei ole paikalla. Missä hän on? Högmark. Hopi hopi. Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Ovatko kaikki ääntenlaskijat paikoillaan?